Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Hyvät kollegat, jatkamme nyt kokoustamme kohta 58 parlamentin vastuuvapaus. Esittelijä on Dennis de Jong ja hän voi esitellä nyt oman mietintönsä. Olkaa hyvä. Um, ik eh, zal het kort houden, proberen te houden. Het is een lang rapport. Hyvä puheenjohtaja. Van dat rapport uh, eh, ingaan, ik uiteraard als collega's vragen hebben dan uh, zal ik ze graag beantwoorden. Um, in eerste instantie, denk ik, is het belangrijk uh, uh, om te wijzen... nee niin, mielestäni on tärkeää nyt viitata tähän mietinnön alkuun. Olen tarkastellut kokonaismenettelyä liittyen parlamenttien budjetin valvontaan. Tilintarkastustuomioistuin ajattelee niin, että että on kyse pääasiassa henkilöstömenoista. Ja virheästä näyttää olevan hallintomenossa paljon pienempi kuin muilla. Eli, mutta tarkasti aika vähän transaktioita ja puhuin tässä tästä tilintarkastustuomioistuin jäsenten kanssa. On totta, että virheaste on alhainen, mutta jos virheitä on, niin siihen liittyy mainehaitta parlamentille. Se voi olla kovin merkittävä. Ja sehän nähdään säännöllisesti, kun usein tiedotusvälineissä kerrotaan näistä asioista liittyen parlamenttiin. Joten ajattelin, ehkä voisimme keskittyä tähän vähän enemmän. Ja tilintarkastustuomioistuin tarkasteli erityisesti suoritusperusteista budjetointia, siihen palaan myöhemmin. Nyt jos tarkastellaan taustalla olevia tilejä ja dokumentointia, me valiokunnan jäseniltä odotetaan, että me olisimme tilien arvioinnin asiantuntijoita. Me tietysti voimme kerätä kokemusta ja asiantuntemusta tällä alalla, ja tietysti joitakin asioita voi niistä tehdä johtopäätöksen, mutta jos vertaan siihen, miten esimerkiksi Alankomaissa omassa parlamentissamme tehdään, niin siellä tapahtuu niin, että ennen kuin poliittinen arviointi alkaa, saadaan arvio tileistä, tilinpäätöksestä ja tämän valmistelee sihteeristä, jossa on siis nimenomaan asiantuntemusta alalla, kun me tilit arvioidaan. Ja luulenpa, että jotain tällaista voisi parlamentissakin olla meillä. EPRS tai EPOL-pääosaston resursseja ehkä voitaisiin käyttää tähän. Tällä tavalla voitaisiin tilintä budjetin tarkastusvaliokuntaa tukea tässä, mutta tulevaisuudessa tähän pitää kyllä pyhittää asiantuntemusta. Se tarkoittaisi, että valvontamme voisi olla spesifimpää. 1,2 miljardia on budjetti, joten aika suuri. Kyllä se täytyy pitää mielessä mielestäni toiseksi. Niin suoritusperusteinen budjetointi. Parlamentissa tehdään erinomaista työtä ja muutamaa kohtaa tältä, tältä osin tarkastelin. Joissakin yhdessä parlamenttia hyvin fokusoidusti tarkastellaan suoritusperusteista budjetointia, mutta olen huolestunut viestintäpolitiikasta. Siitä on jo paljon keskusteltukin aiemmin. Esimerkiksi tämä Lux-palkinto, Euroopan historian talo, tiedotustoimistot myös. Mietintöesityksessäni niin kehotan tilintarkastustuomioistuinta, että se tarkastelisi erityisesti viestintäpolitiikkaa, ei pelkästään Euroopan parlamentissa, vaan laajemmin. Sitten voitaisiin nähdä, että miten suoritusperusteita budjetointia tällä lailla voitaisiin parantaa. Ja miten voitaisiin saada yhteys niihin ihmisiin, jotka eivät spontaanisti osoita mielenkiintoa Euroopan toimielimiä kohtaan. Se on haaste politiikoille yleisestikin, kun näkee, että ylipäänsä ollaan kyllästyneitä politiikkaa. Täytyy miettiä, miten näihin ihmisiin saadaan yhteys. Ja mitään kovin innovatiivisia ideoita en ole tästä nähnyt, kun olen asiasta lukenut. Olemme tottuneita lähettämään viestiä ulospäin, mutta ehkä emme niinkään tottuneita olemaan vuorovaikutuksessa ja kuuntelemaan. No sitten Euroopan historian talo. Onko se todellakin parlamentin tehtävä? Tästä koko naapurustosta on tulossa Brysselin kaupungin matkailukohde. Kyllä Brysselissä täytyy keskustella siitä, että miten tämä naapurusto, joka on tulossa houkuttelevammaksi näiden äh, kohteiden vuoksi, ja miten Bryssel kaupunkina voisi antaa oman panoksensa, sehän voidaan tehdä monella tavalla, mutta jotain tässä täytyy tehdä, mielestäni. Kolmanneksi, avoimuus. Matkakustannukset tietysti tuli kuulemistilaisuudessa pääsihteerin kanssa esille. Nettisivusto, ja miten jäsenten henkilökohtaisia sivuja voitaisiin parantaa. Myöskin mahdolliset sivutoimet, joilla, joita ihmisiä on, ja sitten tämä niin kutsuttu pyöriöovi-ongelma. Neljäs kohta. Sitä en ollut alun perin kovin tietoinen itse, mutta tietooni saatettiin tämä vapaaehtoinen eläkerahasto, joka oli parlamentin jäsenille avoinna vuoteen 2009 asti. Sitä uhkaavat suuret vajeet tulevaisuudessa. Alankomainen journalisti on kirjoittanut tästä aika paljon Alankomaiden tiedotusvälineissä. Se on tullut esille usean otteeseen. Se on erityisen ongelmallista nyt, kun 37 prosenttia on vain tuo kattamisen aste 105 prosenttia on kuitenkin normaali kate. Itse asiassa Alankomaissa on tehty leikkauksia, jotta tämä suhde tai aste voitaisiin säilyttää. No tietysti rakenne on erilainen kuin normaalin yhtiön eläkejärjestelmässä, mutta loppujen lopuksi mitä tässä tapahtuu on se, että veronmaksajien pitäisi maksaa. Ja mielestäni täytyy löytää toinen ratkaisu. On joitakin entisiä jäseniä, jotka vieläkin maksavat pieniä maksuja, mutta eivät ole vielä saaneet eläkettä. Jonkinlainen järjestely ehkä voitaisiin saada aikaan niiden kanssa, jotka jo eläkettä nostavat niin, että koko rasite ei tule, tulisi veronmaksajille. Ongelma on vaikea, koska tähän liittyy oikeudellisia velvoitteita tietysti, mutta uskon kyllä, että tämä on tärkeä kohta meille. Toinen arka parlamentille yleisemmin ottaen on se, että virkamiesten eläkkeet maksaa komissio, mutta ei ole ratkaisua. Esimerkiksi UK tapauksessa, jos jäsenvaltio jättää EUn, kuka maksaa eläkkeet? UK hallituksen pitäisi se tehdä, mutta sitten virkamiehet ovat kansallisen hallituksen armoilla todellakin. No sitten vielä yksi tärkeä kohta. Euroopan tason poliittiset puolueet. Meillä oli tästä kokous suljetuin ovin. Teen useita ehdotuksia. siitä, että miten valvontaa tarkastuksia voidaan parantaa. Ei niin, etteikö mitään olisi tehty. On ollut erilaisia skandaaleja, jotka ovat liittyneet yleensä puolueisiin, Euroopan tason politiikan puolueisiin, mutta ei näihin vakiintuneisiin niinkään. Ja toimin on ryhdytty, mutta se tarkoittaa sitä, että journalistit usein esittelevät tietoja, joita me emme ole saaneet sitten sisäisistä lähteistä käyttämme. Ernst Young esimerkiksi, sillä oli mielenkiintoisia tietoja äskettäin. Tämäkin on vakava ongelma, mutta myös mahdollisuus tulevaisuudessa. Tänä vuonna toimintansa aloittava viranomainen, sillä on vähän henkilökuntaa ja todellakin riippuu hallinnosta, jossa myöskin on tällä alalla paljon vähän ihmisiä töissä, mutta siellä yritetään jotain kehittää. Ja sitten kun koko vastuuvapausmenettely on saatettu loppuun, niin kaikki osapuolet ja puolueet, mukaan lukien Euroopan tason puolueet, pitäisi saattaa yhteen ja katsoa, että mitä uusia yhteistyömuotoja voitaisiin saada aikaan tämän viranomaisen kanssa, jotta budjetinvalvontaa voitaisiin alalla parantaa ja että valiokunta voisi tehdä tarkastuksia aineistoihin, joita meillä osapuolilta tai puolueilta on. Ja sitten viimeiseksi hieman poliittinen näkökohta. Puheenjohtajakin on ottanut tämän esille aiemmin. Kyse myös on väärinkäytöksistä ja mahdollisesta nepotismista. Martin Schulzin taholta mahdollisesti siitä on välitetty lisäkysymyksiä. Ja tämä asia varmasti tulee esille vielä jo viime vuoden mietinnössä, jonka laati herra Piper – asia oli esillä, siis sitä on jo käsitelty. Nyt on saattanut tulla tietoon sen jälkeen uutta tietoa. Sitä olisi kuitenkin vaikea saada mietintöön ihan tähän loppuun tai loppuvaiheessa. Minun näkemykseni on, että meidän velvollisuutemme on valiokuntana tarkastella tosiasioita hyvin objektiivisesti. Ja tarkastaa myös, että missä määrin aiempien vuosien, vuosien mahdolliset tutkimukset päätöslauselmat ne kattavat ja käsittelevät. Jos joitakin asioita on vielä avoinna, niin voidaan ottaa suosituksia mukaan tämän vuoden mietintöön, mutta jos vain toistetaan se, mitä on aiemmin ollut vähän eri tavalla esitettynä, niin sitten kyllä mietin, että onko siinä mitään lisäarvoa, jos se ei johda mikä lisätoimiin tai lisätutkimuksiin. Sellaista kriteeriä itse käyttäisi. Mikä on tärkeää, ja siitä teinkin suosituksen, on se, että pääsihteerin nimittämispolitiikastahan on neuvontava komitea parlamentissa. Mutta siellä on vain ylintä johtoa komiteassa pääsi, tai pääjohtajat eri pääosastoilta eh, ovat siellä kokoonpanona. Ja nyt jos halutaan varmistaa, että sääntöjen vastaisuuksia alalla ei ole, niin alemmankin tason johtoa täytyy ottaa mukaan. Heillä pitää olla neuvontavissa komiteoissa vahvempi edustus, koska koko ajan kuullaan virkamiehiltä, että kaikki on ihan ok. Mutta jos nyt haluaa uralla edetä täällä, niin sitten on poliittisia näkökohtia mukana, kun päästään ylimpiin johtovirkoihin. Eli parantamisen varaa on. Ja voidaan kyllä ryhtyä toimiin, jotta varmistaisimme, että tällaista nepotismia tai kavereiden suosimista ei ole. Tämän verran tältä erää ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia De Jong. Aivan kuten joka vuosi tässä Euroopan parlamentti saa osakseen paljonkin harmia ja minä puheenjohtajana ehkä kaikkein eniten. Seuraavaksi Sarvamaa, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä De Jong erittäin kattavasta ja yleisesti ottaen varsin tasapainoisesta mietintöluonnoksestanne. olemme monesta kritiikin kohdasta yhtä mieltä kanssanne. Näitä olikin koko joukko. Esimerkiksi Euroopan parlamentin viestintästrategian tehokkuuden puute, Lux-palkinnon arvo, kustannukset, jotka liittyvät Euroopan historian taloon, ja tietyt häirintätapaukset ja kustannukset, jotka liittyvät eläke- rahastoon ja IT-osaston parannukset. Nyt tämä riittää näistä, mutta katsotaan toistakin puolta. Eli avoimuutta. Totta kai me hynsin hampain haluamme sitä puolustaa tässä parlamentissa, mutta en ole aivan varma, onko oikea tapa käsitellä avoimuutta juuri tämä. Meillä saattaa olla hieman erilaisia näkemyksiä siitä, miten tässä asiassa voitaisiin toimia mahdollisimman tehokkaasti. Mietinnössä ehdotetaan esimerkiksi sitä, että kuluihin liittyvät relevantit asiakirjat pitäisi julkaista internetissä, jos oikein ymmärsin, joka ikinen yksittäinen kuittikin pitäisi julkistaa mutta emme usko, että tämä välttämättä toisi parhaita mahdollisia tuloksia. Avoimuus, läpinäkyvyys osaan. Todennäköisesti EPP tulee jättämään tarkistuksia. Paljon siitä tiedosta, jota pyydetään, löytyy Euroopan parlamentin verkkosivuilta. Ja suurin huolenaiheemme on tietysti se, että hallinnolliset menot kasvavat entisestään. Eivät pelkästään kuulut euromääräisesti katsottuna, vaan enemmän meitä huolestuttaa vielä se, minkälainen sotku tästä suoraan sanottuna vielä koituu, koska tässä olisi kyllä kyseessä varsinainen viidakko. En puhu tässä nyt kulusta, vaan kaiken hallintopuolesta. Jos tekisimme tarkalleen niin kuin tässä mietintöluonnoksessa suositellaan. Me siis tuemme avoimuutta, kuten sanoin, mutta ehkäpä olisi syytä vielä keskustella tarkemmin siitä, miten tässä voitaisiin toimia paremmin. Sitten poliittiset puolueet ja säätiöt, poliittiset ryhmät. Perimmäinen tavoite totta kai on meidänkin mielestämme tässä sama kuin se, mistä te puhutte, mutta ongelmallisena koemme sen, että jos katsomme mahdollisia ongelmia, joita riittyy, liittyy varojen käyttöön tällä hetkellä, eri poliittisten puolueiden välillä on valtavia eroja. En lähde nyt käsittelemään yksityiskohtaisesti eri ryhmien tilannetta, mutta jos mietin vaikka sitä, mitä minun pitää tehdä, voidakseni käyttää budjettikohtaa 400 jos vaikkapa lähden Lapin takamaille, tähän tarvitaan tiettyä mainontaa. En halua lähteä sinne turhaan, vain siksi, että vastassa olisi muutama ihminen. Todella kannatan tiukkaa valvontaa, mutta se, sitä on jo kylliksi. Byrokratia, jota meillä jo nyt on, jos tässä kysytte hallinnolta, niin varmasti he sanovat, että se on kyllä nyt hienosäädetty jo äärimmilleen. Eli en tiedä, kuinka paljon tässä olisi parantamisen varaa. Me jätämme näihin kahteen asiaan ainakin muutamia tarkistuksia. Haluan kiittää sinua tästä vielä uudelleen ja varmasti voimme keskustella tästä hyvästä mietintöluonnoksesta uudelleen. Kiitos te Jong. Kiitoksia. Seuraavaksi Geier. Ähm, <clears throat> Kiitos. Kerronnasti keskittyisin tähän viimeiseen kohtaan, josta De Jong puhui. Miten asian esittelit on mielestäni täysin oikein. Eli henkilöstöpäätökset. Entisen puhemiehen kanssa tarkastellaan vain sitä, mikä on todella uutta, eikä oteta viime mietinnön tai viime vuoden miet, vastuvapausmietinnön muotoiluja sinne. Näin pitäisi menetellä. Siinä sinulla on minun ja eikä pelkästään monien ryhmän jäsenten tuki. Koska Kyllä täytyy olla selvä sekä valiokuntana että tämä mietintö ja sitten siihen liittyvä julkisuus, niin sillä on valtava rooli sitten vaalikamppailussa Saksassa. Ja kysymys on sitten, että haluaako valiokunta näin olevan vai miten se näkee roolinsa. Sitten on vielä maapäivävaalikampanjat, ja, mutta miten sinä ehdotat, niin se on ihan ok. Täytyy asettaa kysymys, että onko todellakin ollut sääntöjen rikkomuksia vai onko sellaisia menettelyjä, jotka vaativat lisäselvitystä. Sen mielessä, siinä mielessä, että tehdään säännöt selviksi. Kumpi tapaus on? raporteista tai asiakirjoista, joita on tullut hallinnolta. Näen kyllä, että siinä on ristiriitoja. Nämä työmatkat, miten ne on järjestetty, onko se todellakin edullisen ratkaisu. Ei, jos siinä mennään eteenpäin, niin olisi ongelmaa, mutta mitä sitten Markus Engelsille, voidaanko siinä syyttää mitään vai onko niin? Mutta jos ei ole niin, että nämä työmatkat parlamentille olisivat paras ratkaisu, Sitten näin tällä valiokunnan rooli olisi pitää tästä kiinni ja sanoa sitten lopuksi, että mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja voisimme kuvitella. Sitten jos tulevissa tapauksissa vaaditaan hallintoa, näitä kulusääntelyjä, valita siis eh, lähetetyille virkamiehille niin, että ne ovat kustannustehokkaammat, että näin saataisiin selkeyttä aikaan. Tällä hetkellä mielestäni tilanne on vaikea. Nyt on parlamentin hallinnon lausunto, että ei ole ollut sääntöjen vastaisuutta, mutta Saksassa lukee, joutuu koko ajan lukemaan, että sellaisia on ollut. Ja se on sellainen kysymys, jossa valiokuntakin täytyy löytää oma roolinsa. Tietysti valiokunnalla voi vapaasti olla eri kanta kuin hallinnolla mutta jos hallinto ei näe tässä virheitä, niin jos sitten taas valiokunta näkee budjetin tarkastusvaliokunta, niin sitten sillä täytyy olla vaikutuksia hallintoon. Ja, vielen Dank. Wir warten ja immer noch auf die... Kiitos. Me odotamme edelleen hallinnolta lausuntoa tähän, onko säätövastauksia ollut. Tätä emme vielä ole saaneet. Aikarajana on kolmas kolmatta Toivottavasti saamme tuon lausunnon ajoissa niin, että todella voimme sitten tutustua siihen. Seuraavaksi kollega Javor. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ensinnäkin esittelijälle erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Se on hyvä pohja tuleville keskusteluille. Jotkin ajatukset tässä mietinnössä ovat erittäin tervetulleita. Esimerkiksi tällainen KONT-jäsenten tukiyksikkö ja sitten tämä suoritusperusteinen budjetointi, jota tässä korostetaan. Ja totta kai yhden toimipaikan aloite, se ei ole mitään uutta, mutta sitä on syytä tuoda jatkuvasti esille. Pidän myös kovasti tällaisesta henkilökohtaisesta äh, personoidusta internetsivuista ja siitä, miten käsitellään tiettyjä korvauksia. Tässä on muutama asia, joiden osalta mietintää voitaisiin ehkä parantaa. Eurooppalaiset poliittiset puolueet, säätiöt ja niiden rahoitus, niin niiltä osin tekstissä on hyviä kohtia, mutta tässä voitaisiin ehkä olla hieman tiukempia ja aionkin jättää tarkistuksia siitä, miten valvonta voidaan harjoittaa entistä järjestelmällisemmin. Sitten yleiset kulukorvaukset, niistä on tietysti keskusteltu pitkään, eikä asia tässä vastuvapaus mietinnössä ratkea, mutta silti on syytä sanoa tarkkaan, että nämä ovat julkisia varoja ja Julkisten varojen käytön pitäisi olla avointa. Tähän päästään eri keinoin ja uskon, että konsensus siitä, että jokainen kahvikupillinen ja siihen liittyvä kuitti julkaistaisiin ei ehkä ole realistinen. Varmasti löydämme ratkaisun, jonka kautta voidaan sanoa, että esimerkiksi yli 100 euron kuitit pitäisi julkaista tai jotakin muuta ilman, että parlamentaarikkojen joutuu, täytyy sitten lähteä julkaisemaan kuitteja joka ikisestä käytetystä eurosta. No, minkälainen sotku tästä voi syntyä, niin kuin täällä sanottiin? Tästä voisi syntyä varsinainen poliittinen sotku, koska Tiedämme, että jotkut MEPit käyttävät kulukorvauksia lisäpalkkana, pitävät sitä lisäpalkkana. Ja tästä on mielestäni tehtävä loppu. On löydettävä tasapaino sen välillä, ettei synny liikaa hallinnollista taakkaa. Tähän varmasti löydetään hyviä ratkaisuja ja samalla pitää ottaa huomioon myös se, minkälainen vapaus äh, mandatin harjoittamiseen liittyy. Tähänkin varmasti löydetään hyviä ratkaisuja niin, että ollaan avoimia ilman, että syntyy ongelmia. Meidän on saavutettava jälleen kansalaisten luottamus toimieliminen, erityisesti Euroopan parlamenttiin. Kolmas asia sitten lyhyesti nämä sisäiset rikkomusten paljastajiin liittyvät säännöt. On hyvä, että meillä on tällaisia sääntöjä, mutta pikkuongelmia tässä vielä on. Esimerkiksi henkilökohtaiset akkreditoidut avustajat, heidän tilanteensa on erityinen, heidän suojansa ei tässä tule vielä selväksi ja heille tarvitaan sääntöjä. Sitten EMAS-kohta on hyvä Siinä on kuitenkin joitakin asioita, joihin haluaisin täydennyksiä tarkistuksen kautta. Vielä yksi tärkeä asia. Sivutoimet. Edellisessä vastuuvapausmietinnössä halusimme tehdä jotakin tämän osalta, mutta täysistunnon säännöstys oli aika tiukka ja viime vuotiset vastuuvapauden mietinnön nämä kohdat eivät selvinneet. Eli täysistunto ei hyväksynyt sitä, että KON tekisi jotakin näiden sivutoimien osalta. Ja vielä tämä Martin Schulzin liittyvä kysymys lopuksi olen yhtä mieltä siitä, että on katsottava tarkkaan, mitä vuoden 2014 kampanjassa tapahtui. Tähän kuitenkin oli viime vuonna vastuuvapausmietinnössä mahdollisuus, ja tuolloin vihreät tukivat mietinnön tuon, tuota koskevia kohtia aivan loppuun asti. Asetettiin hyviä kysymyksiä liittyen Martin Schulzin toimintaan, mutta samassa äänestyksessä jossa hylättiin kohdat, jotka liittyvät näihin sivutoimiin. Hylättiin myös suhteryhmien toimesta tähän Schulzin liittyvät kohdat. Meillä oli tuolloin mahdollisuus puuttua tähän puhemieskysymykseen. Ymmärrän, että Saksassa käydään vaalikampanjaa, tilanne muuttuu, mutta silti haluan sanoa, että meillä – olisi menettelytavan puitteissa ollut jo mahdollisuus toimia ja parlamentin enemmistö ei käyttänyt tilaisuutta hyväkseen, joten nyt on aika outoa tavallaan, että asia palaa jälleen käsittelyyn sen sijaan, että tämä olisi hoidettu vuosi sitten. Kiitos. First, I would like to express the satisfaction of the report comprehensive, which is very comprehensive and detailed. Uh, covering all of the aspects of... Niin rahoitusnäkökulmasta parlamentin toimien kattaminen on tärkeää, siis 20 prosenttia määrärahoista otsake 5 monivuotisessa rahoituskehyksessä, ei siis pelkästään sen takia, vaan parlamentin näkyvyys sen toimille on kovin korkea ja kaikki näkökohdat, jotka tässä on mainittu, niin siinä pitäisi olla kovin varovaisia, että mikä niiden vaikutus on julkiseen mielipiteeseen Euroopassa. Tulevaisuudessa ei ole tärkeää pelkästään mikä on menojen taso tai selville saatujen virheiden taso, vaan että miten määrärahat on käytetty ja minkälaisia tuloksia on saatu aikaan. Tämä lähestymistapa onkin otettu mukaan mietintöön, kuten De Jong sanoi, ja uskon, se, että täytyy rohkaista niitä yksiköitä, jotka jo toteuttavat suoritusperusteista budjetointia, niin rohkaista muitakin. Sitten koulutusasia henkilökunnalle lopuksi ja saavutetut tulokset. Meidän on vaikea löytää tietoa, kuten De Jonkin sanoi, Miten tuloksia voitaisiin mitata, kun pidetään mielessä, että julkisia varoja koulutukseen kuitenkin käytetään? Pitäisi olla järjestelmä, jossa pystytään arvioimaan, miten koulutusjärjestelmä saa aikaan odotettua lisäarvoa niin, että sitä voitaisiin mitata kvantitatiivisesti. Kollegin Schmidt, bitte. Seuraavaksi Schmidt. Ja, danke. Das wird immer interessant. Kiitoksia. Mitä pidempään keskustelua kuuntelen, sitä mielenkiintoisemmaksi tämä muuttuu. Periaatteessa luotan pääsihteeristömme Euroopan parlamenttiin ja varmasti suurin osa meistä pitää parlamenttia avoimuuden puolustajana. Ja siksi viime päivinä ja viikkoina on ollut mielenkiintoista nähdä lukuja tiedotusvälineissä, lukuja, jotka koskevat entistä puhemiestä, Syytökset, joita häntä kohtaan on esitetty, ovat sellaisia, että ne on pikaa selvitettävä. aivan kuten De Jong sanoi, se mistä aikaisemmin puhuttiin. En tiedä, no siis jos nyt esitetään tällaisia syytöksiä, olen todella sitä mieltä, että ne pitää saada kontvaliokunnan mietintöön mukaan. ainakin pitäisi laatia lausunto näistä syytöksistä, koska se, mitä nyt on sanottu, ei ole hankala asia vain entiselle puhemiehelle, vaan meille ihan joka ikiselle. En pysty ehkä nyt vaatimaan sitä, että kolmas kolmatta mennessä tähän saataisiin suullinen tai kirjallinen vastaus, mutta toivottavasti näin tapahtuu mahdollisimman pian. Tuossa mietinnössä pitäisi katsoa, mikä tällainen pitkäaikainen työmatka on, kuka siitä päättää, kuka siitä valvoo, kuka katsoo että menoja on käytetty sääntöjen mukaisesti. Kollega Geier puhui vaalikampanjasta. Kyllä, on selvää, että Saksassa, Ranskassa ja Alankomaissa käydään vaalikampanjaa tällä hetkellä, mutta emme me voi valiokunnassa ottaa tällaisia asioita huomioon. Ja jos asia voidaan selvittää myönteisesti, tästä ei ole myöskään haittaa entiselle parlamentin puhemiehelle. Olemme lukeneet tästä asiasta Der Spiegel-lehdestä. Tässä viitataan erään parlamentin jäsenen entisen avustajaan. Tiedämme, että hän vietti hyvin pitkän aikaa Berliinissä eikä Brysselissä. Tämä oli tällainen pitkän aikainen työmatka. Hän sai päivärahaa tiettyjä verottomia maksuja. Hän asui Berliinissä asunnossa siellä, mutta se mitä emme tiedä, hoitiko parlamentti myös muut tähän liittyvät kustannukset. Ehkäpä tähän pitäisi saada lisää selvennystä. Haluaisin selvittää lisää myös siitä, että kuinka paljon tällaisia pitkäaikaisia työmatkoja tehdään. Meillä on tietoa lehdistöstä, mutta en tiedä pitääkö tämä kaikki paikkansa. Mikä on näiden matkojen keskimääräinen pituus, mitä osastoja nämä matkat koskevat. Ja järkevää oli, olisi mielestäni katsoa, todella kuinka usein ja kuinka pitkiä nämä matkat ovat. Tässä sanomalehti artikkelissa sanotaan, että työntekijän mukaan on painetta siihen, että kierretään Euroopan parlamentin sääntöjä. En haluaisi uskoa, että näin todella on ollut, mutta tästäkin haluaisin kuulla. Jos kaikki kaikki vääntävät sääntöjä oman mielensä mukaan, niin voi voi parlamentti raukkaa. Minulla olisi ehkä nyt muutakin kysyttävä, mutta tämä riittää tällä erää. Kiitos seuraavaksi Vuon. Yeah, uh, thank you, Chair. Um, I wasn't... Kiitos puheenjohtaja. En aikonut käsitellä näitä edellisen puhemiehen liittyviä asioita, mutta ehkä muutama sana, kun sitä on niin paljon puhuttu ennen kuin siirry johonkin muihin asioihin myös. Näistä syytöksistä aiempaa puhemiestä vastaan. Herra Javorille sanoisin, että monet syytökset liittyvät 2014 vastuuvapauteen, ja jos olisimme aikoneet ottaa näitä asioita esille niin, että se olisi ollut se ajankohta, eikä nyt. Mutta tiedämme kyllä, että joitakin kysymyksiä on nostettu esiin ja lähetetty pääsihteerille kysymyksiä. Noita vastauksia varmaan nyt saadaan nopeasti. Ne vastaukset, jotka pääsihteerit tulevat toivottavasti tarjoavat äh, vakuutusta ja selvennystä ja odotan, että saisimme tätä, koska en odottaisi, että hallinto sallisi jotain tapahtuvaa, joka ei ole oikein. Ja nyt, jos on tapahtunut asioita, jotka eivät ole oikein, niin sitten siinä on tietysti kysymyksiä hallinnolle, että odotetaan nyt ennen kuin nämä vastaukset saadaan toivottavasti tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa ja sitten paremmin pystymme arvioimaan. Mutta ennen kuin saamme, tai sitten kun saamme nämä vastaukset, voidaan edetä asianmukaisesti vastuunvapausmenettelyssä. menettelyssä ei tee valiokunnalle ja parlamentille hyvää, jos nyt yhteen tiettyyn asiaan jumitetaan, kun on niin paljon kuin muita asioita, joihin pitäisi keskittyä. Olen mm, iloinen, että esittelijä on ottanut näitä merkittäviä asioita esille, joista pitäisi puhua esimerkiksi. Parlamentin budjetin valvonta ja esittelijä mainitsee mietinnössään ja ehdottaa, että ehkäpä pääsihteeri asettaa tällaisen talon sisäisen asiantuntijayksikön, joka liittyy tai johon tulisi tutkimuspalveluista. En ole nyt varma, tarvitaanko tällaista. Täytyy tutkia oikeasuhteisesti asioita, kun tarkastellaan parlamentin budjetin kokoa ja pientä virheastetta. Emme ole vakuuttuneita STssä, että pitäisi olla vielä yksi yksikkö, jonka pitäisi valvoa budjettia. Olemassa olevia rakenteita on olemassa, joiden myötä se voimme tehdä. Avoimuusasiasta. Sitä puhutaan koko ajan. Ja kun puhutaan avoimuudesta, niin yleensä puhutaan yleisesti, tai siis tämän eh, yleisen kulukorvauksen avoimuudesta. Ja siinä pitäisi olla mahdollisimman paljon avoimuutta. Toisaalta täytyy tietysti varmistaa, että siitä tulee valtava hallintorasitetta ja lisäkuluja sen myötä järjestelmälle. Eli aika usein, kun tästä puhun, niin puhun siitä, että UK on Labour-delegaation käyttämä järjestelmä. Se, mitä me teemme, meillä on riippumaton auditoija, joka tulee mukaan, niin siihen menee paljon aikaa. yksi aamu ehkä hän tulee ja käy kirjanpidon läpi ja katsoo, että miten tätä yleistä kulukorvasta on käytetty. Ja sitten kun se on käyty läpi, niin sitten toivottavasti hän pystyy äh, varmistamaan ja sanomaan, että yleinen kulukorvaus on käytetty asianmukaisesti. Niihin asioihin se pitääkin käyttää. Tämä sertifikaatti ikään kuin laitetaan sitten häneltä meidän nettisivustollamme. Eli yleinen kulukorvaus on auditoitu ja sen käytetty oikein, ja sitten meillä on todistus siitä riippumattomalta auditoijalta. Tämä on tapa se tarkistaa. Eikä siitä tule mitään valtavaa byrokraattista rasitetta, eikä siitä tule mitään lisäkustannuksia valtavasti. Tämä on meidän tapamme olla avoimempi, mutta se voidaan tehdä sellaisella tavalla, joka ei lisää byrokratiaa tai kustannuksia järjestelmään. Ehkäpä tätä voidaan tarkastella ehdotuksena, tapana edetä asiassa. Nyt kun tästä kuitenkin koko ajan puhutaan. Yksi asia vielä, josta haluaisin puhua esittelijän mietinnössä, on tiedotustoimistojen rooli kussakin jäsenvaltiossa. Kysymyksiä siitä, että on niille tarvetta Ajattelin kyllä, kun tätä mietin, tätä Brexit-kampanjaa, joka meillä UKssa oli. Monet asiat tulevat esille koko ajan, että ihmiset eivät yksinkertaisesti tienneet mitään tai tarpeeksi EUsta ja siitä, miten EU toimii. Eivätkä todellakaan tienneet, miten parlamentti toimii UKssa esimerkiksi. Meillä on tässä vain Skotlannissa ja Lontoossa, eli suuria osia UKsta, mukaan lukee Wales, oli sellaisia, että heillä ei ollut tiedotustoimistoa, että olisin kovin varovainen tiedotustoimintojen vähentämisessä tai että pelkästään tästä syystä niitä vähennettäisiin tai toimintaa karsittaisiin. ABS tarvitsevat suurempaa suojelua erityisesti väärinkäytösten paljastajien osalta. Sopimuksia on päätetty, sitä täytyy tarkastella, täytyy tarkastella myös näitä heidän saamiaan ää, maksuja, kun menevät Strasbourgin kovasti, ovat alhaisia usein ja sitten APS on vaikea löytää majoitusta ja syödä ja varmistaa, että ovat turvassa, kun menevät Strasbourgiin. Ja tätä täytyy käsitellä prioriteettina. Tiedän, että pääsihteeri sanoi, että asiaa tarkastellaan jo, mutta täytyy siellä asiaa eteenpäin, koska tietysti miten pitempään tässä kuluu, niin sitä useampia Strasbourg-viikkoja APS käyvät siellä ja täytyy saada aikaan järjestelmät mahdollisimman nopeasti, että papistot ovat sitten, kun missioita on Strasbourgiin, niin kunnolla jo. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Paljon mielenkiintoista tässä kollegan De Jongin mietinnössä on. Minä haluaisin kiinnittää huomioni useampaan kohtaan. Ensimmäinen näistä kohdista on kaikki se, mikä koskettaa poliittisia puolueita nimenomaan Euroopassa. Ennen kuin lähden käsittämään määrittelemään jotakin termejä. Haluaisin kuitenkin, niin kuin sanotaan yleensä kokouksessa, muistuttaa vähän järjestyksestä, sopimuksesta, asetuksesta tai meidän EU-sopimuksesta. Kun puhutaan poliittisista puolueista, niin silloin tulee sellainen tunne, että ei ole useinkaan kyse kunnioitettavista järjestöistä, mutta kyllähän meillä poliittisilla puolueilla pitäisi olla jäsennelty rakennelma. Joskus on kyse, tuntuu, että on kyse kansainvälisistä mafiatyyppisistä järjestöistä. Minä haluaisin kuitenkin muistuttaa nyt tämän muistin palauttamisen yhteydessä, että demokratiossa on joitakin viitemerkkejä – ja jos on olemassa poliittisia puolueita, ne ovat monimuotoisia. Ja se on demokratian keskeinen perusta ja ilmentymä. Sehän käy jo ilmi Euroopan unionin perusoikeuskirjassa artiklassa 12. Minulla on tässä teksti edessäni Victor Hugo, joka oli suuri ranskalainen kirjailija ja runoilija, halusi aina muistuttaa yleisön asioista. Kaikilla ihmisillä on oikeus kokoontua, järjestäytyä joka tasolla, aivan erityisesti poliittisesti, ammatillisesti ja kansalais oikeudellisesti poliittisilla puolueilla Euroopan tasoilla on mahdollisuus vaikuttaa kansalaisten poliittisen tahdon ilma, ilmautte, ilmaisemiseen Euroopassa, EU-tasolla ei ole kyse siitä vain, että tässä viedään eteenpäin viestiä, joka on vallitseva, vaan halutaan muistuttaa, että kansalaisilla on hyvin erilaisia moninaisia näkemyksiä ja mielipiteitä EUssa. Tämä perusoikeuskirja EUssa ssa johdanto-osassaan täsmentää, että se keskeisesti perustuu perustuslaillisiin perinteisiin. Minä olen Ranskan kansan edustaja. Haluan tässä myös muistuttaa joitakin ihmisiä täällä, ehkä täällä on ranskalaisia pöydän ympärillä, että artikla 4 Ranskan perustuslaissa sanoo seuraavasti, poliittiset puolueet harjoittavat toimintaansa vapaasti. Kuitenkin Ranskan perus vakuutuslaki laadittiin aika lailla kenraali de Gaullen aikana, joka hän suhtautuu jonkin verran alentuvasti poliittisesti puolueisiin, mutta tämä on ainakin nyt kuitenkin erittäin hyvä asia. Ja on tietysti sitten vallan eriyttäminen, vallanjakoperiaate, joka on ihan tyypillistä eurooppalaisissa instituutioissa, koska meillä oli eurooppalaista perustuslakia, mutta pitäisi olla hyvä tasapaino eri valtaryhmittymien kesken mutta on erittäin vaikea puhua demokratiasta, jos ei vallanjako ole selvää. Me varmasti puhumme näistä, kun puhumme vähän näistä epäterveistä mietinnöistä, jossa puhutaan Olafin toiminnasta suhteessa Euroopan komissioon. Haluaisin sanoa, että samassa hengessä, kun puhun demokratian viitemerkeistä, on myös käsite, joka, josta puhutaan artiklassa kaksi. ja työjärjestyksessä sanotaan, että kaikki mikään mandaatti ei ole turha. Meidän pitäisi muistaa se, että kun me puhumme avustajien tekemästä työstä tai jos me puhumme Schulzin työstä, mitä tämä nyt tarkoittaa, että poliittinen puolue tai joku yhdistys, joku lobbausjärjestö tai ehkä hallinto, yksikkö esimerkiksi parlamentti ei voi antaa käskyjä Euroopan parlamentaarikolle ja mitä sitten hänen rahoituksellisista sitoumuksistaan tai velvoitteistaan, mutta se tarkoittaisi myös sitä, miten MEPPI hoitaa oman työnsä arkipäivässä. Ja meillä on mahdollisuus palata tähän vielä uudestaan, kun on kyse poliittista puolesta. Minä halusin vain muistuttaa tästä asiasta. Mielestäni tässä, nyt haluan palata tähän mietintöön ja Mehän tunnemme erittäin hyvin mietinnön laatijan ammatillisen tason, hänen laadukkaan työnsä talo, mutta minua vähän sokeraavat muutamat asiat, kun hän tekee yhteenvedon, hän esittää aika yllättävän kysymyksen, kysyy, että kannattaako jatkaa poliittisten puolueiden rahoittamista ja säätiöiden rahoittamista – ja äh, antaa joitakin juridisia viitteitä vastauksissa. On täällä muitakin hämmästyttäviä seikkoja, kun siellä sanotaan, että jotkut puolueet ja säätiöt ovat olleet syytettyinä äh, epäselvistä toimista, äh, jotka eivät ole olleet sääntöjen mukaisia. Minä tiedän, että on puolueita tai liikkeitä, jossa itse olen ollut johtajana. Johdossa minut on myös asetettu joskus syytteeseen poliittisen puolen toiminnassa ja kun oli myös eräässä valiokunnassa täällä, kun oli kyse aivan naurettavasta riitakysymyksestä, jota ei voi sanoa edes vakavaksi rikkomukseksi tai siinä oli kyse 60 000 eurosta eh, oli kyse siitä, että eräs järjestö oli laittanut logoikseen erään poliittisen puolueen kuvia ja saivat ja 150 000 euroa. Lopputulos oli tästä se, että, että nämä olivat vähän pahantahtoisia ihmisiä, eli Eli jos rahoitusta tulee tätä kautta kansallisesta poliittisesta väylästä. Mutta tässä on kyse ihan päinvastaisesta tapahtumasta. Oli kyse eurooppalaisesta poliittisesta liikkeestä, joka rahoittaa Ranskan kansan rinta, kansallisrintamaa Front Nationalia, vaan aivan päinvastoin, joka on ihan laillista toimintaa. Tässä on nyt jonkunlainen kömmähdys ehkä tässä tekstin laadinnassa ja se pitäisi varmasti korjata. Ja viime kokouksessa tämä asia otettiin nopeasti esille pääsihteerin toimesta, kun oli kyse tästä asiasta. Ja herra Velo vähän mm, kuitenkin ohimenen sanoi ihan rehellisesti, että tämä keskustelu pitää käydä eu tuomioistuimen edessä. eu tuomioistuimen pitää tehdä tästä päätös, mutta minä en missään nimessä voi hyväksyä sitä, että meillä on kyse tässä vakavasta rikkomuksesta, joka tulee esille tässä tekstissä, mutta on paljon vakavampaa kuultiin tänä aamuna kun Maltan finanssiministeri puhui Euroopan neuvoston Eurooppa-neuvoston nimissään sanoi, että kun on kyse EUn budjetin globaaliarviosta, jossa on noin 3,8 prosenttia jo tämä luku sitten korjattiin yhdellä numerolla erään toisen puhujan toisen toimesta. Kun puhutaan 146 miljardista eurosta, niin silloin jos siinä erehdytään yhdellä prosentilla, niin kyllä se vaikuttaa Kyllä se merkitsee ka- lähes kahta miljardia euroa. Ee, kyllä nämä ovat nyt vakavia rikkomuksia vaikka sitä korostettiinkin tänä aamuna, ettei siinä ollut kyse mistään petoksesta tai vilpillisestä toimesta. Tämän minä halusin tuoda esille, mm, mitä sitten tulee Scholzista. Tässä on vähän kyse siitä, että syytellään keskenään toinen toisiamme, jos oli kyse siitä tai epäily siitä, että oli jotakin epäselvyyttä hänen toimistaan, niin poliittiset vastustajat ottivat yhteyttä syytteen virastoon. Mutta ei aina, mm, ainakin Ranskassa sanottiin, että ei vastaavissa tapauksissa, jos se koskettaa budjettia 2009 tai 2010, niin ei sen ole ajankohtaista, mutta se oli näin Ranskan syyttäjäviranomaisten kesken, mutta tässä kaikki ovat vähän vaivautuneita, vähän noloina ja katsovat omiin kengänkärkiinsä, koska eivät halua ehkä puhua rehellisesti. Onko tässä nyt kyse siitä, että on kyseessä Euroopan parlamentin työn luonne ja laatu? Lopetan ihan kohta. Onko tässä kyse meidän työmme kokonaisesta luonteesta? Yritetäänkö tässä nyt sanoa, että meidän työmme on vain lainsäädäntötyötä? Se on yksinomaan sitä, mutta ei se ole vain lainsäädäntötyötä. Tässä on kyse myös suhteista mediaan. Me haluamme ylläpitää hyvät suhteet kaikkiin viestintävälineisiimme. Haluamme pitää suhteita kannattajiimme. Kollegathan on usein valittu suhteellisella valitavalla. Ainakin mepeillä on oikeus tietää, että tämä vaalitapa edellyttää myös lisätyötä. Silloin tarkoittaa, että kaikki muut viranomaiset ehkä ovat velvollisia tarkistamaan, miten parlamentaarista työtä hoidetaan. Ja se on myös ulkoparlamentaarista työtä meidän meppiemme toimista. Minä olen myös tämän valiokunnan jäsen. Se tarkoittaa sitä, että on välttämätöntä harjoittaa valvontaa sekä meidän kaikkien työmme suhteen, mutta meidän täytyy myös taata se, että varoja käytetään oikein. Mutta ei tässä pidä heittää lasta pesuveden mukana, ei sillä tekosyyllä, että halutaan estää lentoonnettomuudet ja kyseenalaistetaan lentoliikenteen toiminnasta. Bart Stas. Dank u voorzitter. Um, de bekoring bekruipt mij om... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin palata siihen, mitä edeltävä puhuja sanoi, kun hän puhui niistä keinoista, eh, kun eh, parlamentaarista parlamentaarikojen avustajien sopimuksia solmitaan, mitä toimenpiteitä se tarkoittaa ja millä tavalla nämä avustajat tekevät työtä otettu myös esille poliittiset puolueet ja eri säätiöt. En lähde polemisoimaan tässä yhtään mitään, koska on kyse vastuuvapauden myöntämisestä tälle vuodelle. Ehkä näihin asioihin voidaan palata vähän myöhemmin. Varjoesittelijämme on jo ilmaissut ryhmän kantamme ryhmämme kannan. Olen ihan samaa mieltä siitä, mitä myös Dejan sanoi, kun hän puhui poliittisista puolueista ja säätiöistä. Ehkä sitä voitaisiin vielä vähän painottaa, sanoa se vähän voimakkaammin, muotoilla se uudestaan tarkistusten muodossa. On myös toinen elementti, josta haluaisin sanoa kappaleessa 44-46. Dennis ottaa siinä esille puhemiehistön toiminnan minua aika lailla sokeraa näiden kappaleiden ilmaisu. Anteeksi, hän puhuu niissä tiedot, tiedotustoimistoista, eli hän ehdottaa, että jotkut toimistot kokonaan poistettaisiin sieltä, eli niiden toiminta lakkautettaisiin nimenomaan Brysselin ja Strasbourgin. Minä olen aika yllättynyt tästä, jos siis Euroopan parlamentin Belgian tiedotustoiminnan toiminto toiminta lopetettaisiin. E, se tarkoittaisi sitä, että suuri yleisö saisi vielä vähemmän tietoa toiminnastamme. Ehkä voitaisiin toimia vähän eri tavalla, ehkä internetin välityksellä sitten voitaisiin jakaa tietoa. Minusta tämä on aika erikoista, koska olen sitä mieltä, että on tärkeitä asioita tiedotettavina, jos sitä katselee ihan konkreettisesti. Esimerkiksi Belgiassa olevan tiedotustoimiston toimintaa. Sen rooli ei ole ainoastaan se, mitä tässä kuvataan. Se järjestää hyvin paljon erilaisia tapahtumia, öö, nimenomaan myös Brysselin ulkopuolella. Ei se suuntaudu vain ranskankieliseen Belgiaan, vaan myös flaminkieliseen Belgiaan. Siellä järjestetään erityyppisiä kokouksia yliopistoihmisten välillä, eri ammattialojen ihmisten välillä, jotka tietävät hyvin, miten EU-toimielivät toimivat. Siellä myös Belgian kansanedust, Belgian kansanedustajat tapaavat europarlamentaarikkoja mielestäni. Niin se on varsin tärkeä. Voisin tästä sanoa paljon paljon enemmän, mutta tämä on tiedotustoimisto, joka saa hyvin laajan yleisön itselleen. Ja se tiedottaa erittäin hyvin MEPin, MEPien toiminnasta. Tämä tieto on oma itsessään jo tärkeää lisäarvoa. Ja to, toimistohan sijaisia varsin lähellä meidän omaa rakennustamme. Mielestäni tämä tiedotustoiminto ei ole, ei ole sen kaltainen virasto, jota voitaisiin korvata internetillä. Tietysti sitä voidaan täydentää internetin avulla, mutta internet voi, ei verkko voi korvata tämän toimiston työtä. Minä haluaisin tehdä tarkistuksen tähän kohtaan, jotta se muotoiltaisiin kokonaan uudestaan. Meidän täytyy myös ottaa huomioon näiden toimistojen lukumäärän merkitys. Joissakin tapauksissa kansalaiset kysyvät EU-instituutioiden toimimasta ja kritisoivat ja haluavat saada lisää tietoa. Silloin meidän täytyy todella tajuta näiden tiedotustoimistojen merkitys ja painoarvo. Sillä on myös poliittisen propagandan arvo. Sitä täytyy pystyä välittämään näiden toimistojen kautta ja niiden pitää saada enemmän välitettyä tietoa suurelle yleisölle. Eli täytyy välittää paremmin tietoa siitä, mitä toimielimet tekevät. En tiedä, en ihan tiedä, miten Strasbourgin toimisto toimii, mutta tunnen varsin hyvin, miten Brysselin toimisto toimii ja mielestäni ei sitä voi pyyhkiä pois kartalta vain yhdellä ainoalla lauseella jossakin mietinnössä vastuuvapauden nimissä. En ole mitenkään belgialainen nationalisti. Tehän varsin hyvin tiedätte, että olin hyvin eurooppa kuitenkin säilyttäen tietyn kriittisyyden. E- ja mielestäni tämä tiedotus toimisto on varsin tärkeä, hyödyllinen. Ei sillä ole ainoastaan eikä missään nimessä liian polemisoiva propagand, propagandistinen tehtävä. Tendo pitää. Kiitoksia. Seuraavaksi Ajalla Sender. Presidenta. Eh, Kiitos paljon, puheenjohtaja. Minä pyydän anteeksi, että tulin vähän myöhässä, mutta minä, meillä oli pieni, pieni eläkkeelle siirtymisjuhla ja sen takia minä tulin tänne vähän myöhässä. En kuullut ihan alusta loppuun kollega De Jongin mietintöä. Olen periaatteessa ihan samaa mieltä suurimmasta osasta hänen ehdotuksistaan ja tästä eh, voin sanoa, mitä edustaja Geijer sanoi, kun hän puhui uudesta intresseistä, mikä nyt on herätetty meidän entisen puhemiehen toimintojen suhteen. Öö, huhtikuussa juuri ennen Euroopan vaaleja. Minun ainut huolenaiheeni on se, että kun asiat ovat saaneet vähän enemmän lihaluitjan ympärille, niin minusta olisikin aihettakin kysyä, pitäisikö meidän nyt loppujen lopuksi kääntyä tässä tietosuojavaltuutetun puoleen. Ainakin jos me haluamme olla varmoja sen suhteen, mitä nyt on voitu lukea lehdistössä, miten joissakin ehdotuksissa esittelijä De Jong, niin en ole ihan varma, onko siinä kyse ihan täydestä avoimuudesta ja hyvästä tahdosta, mutta jossakin kohtaa meidän pitäisi miettiä, miten ehdoton avoimuus ja, ja myös henkilötietosuoja – sen ainakin pitäisi olla taattua. Se on ainakin erittäin tärkeää, jos me ajattelemme meidän äänestäjäkuntamme. Eh, ei se tule vain esille joka viides vuosi, mutta kyllä sen törmätään lähes joka päivä, mutta meidän täytyisi tajuta, että, eh, että me, olimme hieman syy, me olimme hieman syyllisiä siihen, eh, minkälaiseksi meidän elämämme on täällä muuttunut. Algunos problemas kun puhutaan tiedoista, niin meidän täytyy, mitkä, mitkä ovat meidän ongelmamme meillä mepeillä oman henkilökuntamme suhteen omissa toimistoissamme. Sen takia meidän täytyy vahvistaa joitakin tarkistuksiamme, joista voimme keskustella ihan avoimesti. Mutta joka tapauksessa mm, jossakin kohtaa meidän täytyy tehdä selväksi, missä me, mitkä ovat kehykset tietosuoja toiminnassa meidän ympäriltämme. Minä puhun, en puhu ainoastaan mepeistä, vaan luen siihen myös avustajat. Lux-palkinnosta sitten... Te olette lukeneet kritiikin ja historiikin. Minä olen erittäin iloinen. Minä katsoin aika monta elokuvaa. Sen lisäksi tänä vuonna äänet äänestyksessä elokoville. Ainakin parlamentissa se heijasti erittäin hyvin mielipiteitä, ainakin kaksi niistä. Te tiedätte, kun puhutaan se parlamentin kapasiteetista, kun se pyrkii suojaamaan eurooppalaista filmiteollisuutta ja mitkä ovat eurooppalaiset arvot, niin me olemme ainakin kohdentaneet kaikkia tätä erittäin voimakkaasti. Te tiedätte, mitä tapahtuu Atlantin toisella puolella. Me, meidän täytyy tajuta, että Atlantin toisella puolella on elok- jollakin tapaa elokuvateollisuuden mekka. Sen takia meidän täytyy suojella meidän elokuvatekijöitämme, mutta meidän pitää olla paljon näkyvämpiä. Ei pidä tässäkään jäädä vain lainsäädäntötyöhön ja korostaa sitä, että me olemme myös kulttuuri-ihmisiä ja siinäkään eivät saisi budjettikysymykset liikaa rajoittaa. Ja mikä sitten on keskeistä, parlamentin nykyinen toiminta, sen hallinnointi, meidän me, ne hankkeet, jotka ovat olleet pysähdyksiä jo kuukausien ajan, jotka ovat suuria hankkeita, jotka liittyvät uusiin rakennuksiin, kiinteistöihin. Ja jos me haluamme saada työntekijöitä enemmän yhteen, jos me puhumme niistä hankkeista, miten me haluamme jatkossa lisätä. No es budjettitoimintaa, joka liittyy kansainväliseen toimintaan – kun me puhumme henkilöstöpolitiikasta, kun me haluamme taata meidän työmme laadukkuuden, niin meidän täytyy pyrkiä jatkamaan tätä toimintaa megaprojektien puitteissa. Eh, pääsihteeristö on rajannut niitä jossain määrin ja sen takia ainakin niin lehdistö sanoo. Eh, eh, mutta ehkä me haluamme, ja lehdistö on sanonut, että täällä ehkä halutaan ehkä vielä innokkaammin käynnistää näitä jotakin hankkeita. Mutta kun puhumme eh, vuoden 2015 vastuuvapaudesta, meillä pitäisi ainakin olla joitakin rajoja. Kiitos paljon. Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch noch auf die Kiitos. Laitan itsenikin tänne puhuja luetteloon. Toivoisin että kuten De Jong sanoi, että katsomme tilanteita vain silloin, kun meillä on jotakin uutta. Ensinnäkin Strasbourg ja Bryssel. Ennen kuin mitään uutta tapahtuu, niin me voi tehdä päätöksiä. No, jos näin tehtäisiin, niin vastuuvapausmietintö näyttäisi monelta osin aivan erilaiselta. Jos katsotaan nyt sitten parlamentin puhe, entisen puhemiehen tilannetta, niin tässä kyllä meillä on nyt uutta tietoa verrattuna vuoteen 2014. Ja koska tässä on uutta tietoa tullut ilmi, ja tästä on dokumentoitu uudessa mitassa, tässä voidaan todella katsoa asiaa ja näin täällä kysely lomakkeella pyritään tekemäänkin. Ja olen tässä Gajerin ja Jongin kanssa aivan yhtä mieltä. Tässä on kyse uskottavuudesta. Ja tunnustipa puhemies mitä väriä tahansa, niin kyllä kaiken tämän julkisuuden äh, takia ja jälkeen tähän asiaan on puututtava. Ja sitten nämä pitkäkestoiset äh, virkamatkat. Tätä on syytä pohtia. Vuonna 2012-2013 hallinto sanoi, että tällaisia matkoja ei enää niiden korkeiden kustannusten takia tehdä, mutta nyt ainakin Saksan lehdistö on sanonut, että nämä matkat ovat edullisia. No tämä on aika ristiriitaista. No haluaisin todella kuulla, mistä tässä on kyse. Kuulimme, että parlamentin hallinnossa on 13 henkilöä, jotka ovat tällaisella matkalla ja tähän liittyy kyllä paljon kysyttävää. Onko meillä tässä tehtävä? Minusta meidän sääntömme eivät voi olla epämääräisiä. No, entä sitten he, henkilö, joka asui omassa asunnossaan Berliinissä ja sai asua siellä sitten niin, että sai päivärahaa myös viikonloppuna. Tähän tällaisia matkoja kyllä ei ole tarkoitettu, mutta näin tuossa tapauksessa taisi olla. Ja se, että päivärahoja pidetään palkkana, ei ole myöskään oikein vaan virkamatkojen pitää täyttää myös virkamatkojen kriteerit, jotka myös on, ovat olemassa. Odotan tässä todella hallinnolta vastauksia. Näyttää siltä, että tässä olisi pitänyt puuttua peliin, toisin kuin joissakin tapauksissa on tehty. Me voimme varmasti ja tulemmekin tekemään näin, eli tutkimaan tätä asiaa erittäin vakavasti otettavasti. Sitten nämä parlamentin tiedotustoimistot, niistä monet kollegat jo puhuivat. Olin hieman yllättynyt lukiessani tästä asiasta näin radikaalin sävyyn. Emme ole käsitelleet asiaa kovinkaan kattavasti, emme ole tässä esittelijöinä. Ja jos saadaan lisätietoa, Dennis, kerro tästä meille, koska en ole varma, onko oikeutettua toimia näin pitkälle menevästi meillä olevan tiedon perusteella, mutta olisi hyvä, että meillä olisi todella tietoa siitä, mihin tässä asiassa liittyy kritiikkiä, mitkä ovat heikkouksia. Tämä olisi minulle tärkeää. Sitten jäsenten säännöt ja työryhmä. Voimaan sanoa, että mandaatin vapaus on tärkeää Meillä on poliittisesti erilaisia tehtäviä, enkä haluaisi missään nimessä antaa hallinnon käsiin tällaista keppiä, jolla se sitten hakkaa minut kuoliaksi. Eli eh, jos hallinto päättää sen, mitä parlamentaarikon tehtävään kuuluu, niin sitten voimme kaikki saman tien pakata kimpsumme ja kampsumme ja lähteä kotiin. Tämä olisi poliittisesti äärimmäisen hankalaa. Ja Front National-kollegalle haluaisin sanoa, että sen välillä, mitä keskustelemme entisen parlamentin puhemiehen ja toisaalta Front Nationalin jäsenen välillä. Tässä on valtava ero. Meidän täytyy olla tässä todella selkeitä. Ja olisi hyvä, että kansallinen rintama ottaisi tähänkin selkeästi kantaa. Eikä meillä olisi pelkästään tieto siitä, mitä parlamentin hallinto on sanonut. Tässä kaikki minulta. Nyt vielä Dennis loppusanat. Dankjewel Inge. En ehm, ik zal het uh, proberen te... Kiitos Inge. Yritän ryhmitellä näitä, niin että voin aika lyhyesti puhua vastauksessani. Useat puhujat mainitsivat joitakin asioita. Kaikki avoimuus ensinnäkin ja tämä yleinen kulukorvaus. Olen saanut viestejä ihmisiltä äskettäin, että emme aio enää äänestää teitä, kun saitte neljä tonnia palkan päälle joka kuukausi. Ja nyt jos tarkastaa katsotaan, että miten paljon Alankomaissakin on köyhyyttä, niin kyllä se raha voitaisiin paremmin käyttää. Vastaukseni tietysti oli, että ei siinä olisi järkeä. Ja että minä olen yksi niistä, joka maksaa 10 000 takaisin joka vuosi mutta todistusakka on käännetty tiedotusvälineissä omassa maassani ainakin Alankomaissa. Säännöllisesti tulee artikkeleita yleisestä kulukorvauksesta ja parlamentin jäsenistä, miten ne käyttävät sitä. Nyt jos halutaan tähän useissa tapauksissa perusteluttamaan kritiikkiin vastata, niin tarvitaan avoimuutta ja täytyy tehdä selväksi No, Leivepuolueen valtuuskunta saattaa käsitellä asiaa yhdellä tavalla. Toimikauden lopussahan tehtiin auditointi. No en nyt sano, että kaikkien pitäisi skannata kuittiin se laittaa nettisivustolle, mutta että teemme kansalaisille selväksi, että asianmukaiset tarkastukset menoistamme on tehty. Siis mietinnössähän puhutaan parlamentin hallinnosta ja siitäkin voidaan keskustella, mutta toinen mahdollisuus olisi, että osa yleistä kulukorvausta käytettäisiin ulkoisen tilintarkastajan tekemään työhön. Että sillä tavalla tehtäisiin valtiontietarkastuksen, mutta jollain tavalla tai toisella täytyy tehdä selväksi kansalaisille, että tämä ei ole mikään lisäpalkka, vaan sillä katetaan kustannuksia. Ja ehdottaisin, että se tehtäisiin myös vapaaehtoisesti. No jos hallinto tämän tekisi, niin sitten sitä niin, että se pitää kuitenkin tehdä tehokkaasti. Käytetään kuluja vain tietyn kynnyksen, kynnykseen asti tai kohdennettuja tarkastuksia, otoksia. No, tämä asiat tulevat aina esille joka vuosi, mutta ne ovat tärkeitä asioita parlamentin imagon kannalta julkisen kuvan kannalta. No sitten toinen tärkeä asia, joka tulee esille monissa puheenvuoroissa, on tilanne, joka nyt liittyy aiempaan puhemieheen ja mahdollisiin säätöjen vastaisuuksiin. Tämä päivän keskustelu oli hyvin hyödyllinen. Kaikki varmasti ovat samaa mieltä, että asia täytyy tarkastella objektiivisesti. Ja että kaikki odotamme, että näkisimme hallinnon vastaukset kysymyksiimme. Toivon, että tästä pystymme keskustelemaan sitten varjoesittelyn kesken vielä. Ongelma on, että Strasbourgin viikolla on kansalliset vaalit maaliskuun viikolla, mikä tarkoittaa, että en pysty sillä viikolla olemaan paljon mukana. Mutta on tärkeää, että katsoisimme, että voidaanko nyt löytää järkevä tapa käsitellä asiaa, että asiaa tarkastellaan syvällisesti tämän ja että tehdään suosituksia ja tehdään johtopäätökset, jotka voitaisiin ottaa mietintöön mukaan. No sitten Euroopan tason poliittiset puolueet. En ihan ymmärtänyt näkökohtaa siitä, että olisin sitä vastaan, että ne saavat tukea. En näin mitenkään kirjoittanut todellakaan mietintöön. Pointtini oli tässä kohtaa se, että pitäisi keskustella 15 prosentin osuudesta – ulkoisista tuloista tai oikeastaan lahjoista, joita Euroopan tason poliittisella puolella pitää olla. Ja se, että tätä asia voitaisiin parantaa. Ja tästä onkin keskusteltu byrossa, että tätä kynnystä pienennettäisiin. En puhunut siitä, että tuista luovuttaisiin ihan päinvastoin. Jos 15 prosenttia pienennettäisiin viiteen, niin sitten tukien pitäisi olla 95 prosenttia mieluummin kuin sen sijaan, että nyt on 85 prosenttia kuluista. Ei se ollut tarkoitukseni todellakaan. No sitten muutama muu kohta. Assist, avustajat, apeat ja myöskin se, miten väärinkäytösten paljastajia kohdellaan. Olen samaa mieltä tässä vihreiden kanssa olen yrittänyt saada tästä tekstiä aikaan, mutta jos teillä on parempia ehdotuksia, niin mielelläni tarkastelen niitä. Olen myös samaa mieltä Derek Vaughanin esittämän kommentin kanssa. Avustajien kulut Strasbourgissa ovat kovin erilaiset kuin muulle henkilökunnalle. Jos tarkastelen nyt hotellihintoja, jos haluaa turvallisen hotellin Strasbourgissa, niin se summa, jonka he saavat, on todellakin ehdoton minimi. Ja syy on se, että tähän ei ole, tai siis syy, ei tähän ole paljon kiinnitetty huomiota, niin pääsihteeri sanoi, että hän tarkastelee asiaa parhaillaan ja byrookin. No sitten tiedotustoimistot. Asia on laajempi kuin itse tiedotustoimistot. Kritiikkiini kohdistui Brysselin ja Strasbourgin tiedotustoimistoihin eikä niinkään muissa jäsenvaltiossa oleviin. No nyt taas valitettavasti täytyy lähteä, mutta juttelen hänen kanssaan henkilökohtaisesti tästä. No mutta mielestäni on tärkeää, että, otet, että saadaan yhteys tavallisiin kansalaisiin, jo, joihin ei yleensä saada yhteyttä. Sitä puuttuu tiedotustoimistoissa. Ne ovat yhteydessä jäseniin tai yliopistopiireihin tai opiskelijoihin, jotka ovat jo kiinnostuneita EU-sta alun perin. Näihin toimet keskittyvät useimmiten. Sitäkin tarvitaan, mutta tarvitaan laajempaa tiedotuspolitiikkaa, jolla saataisiin houkuteltua kriittisiäkin ihmisiä EUta kohti. Ja asiat, kuten yleinen kulukorvaus, voitaisiin käsitellä sillä tavalla, kun on paljon ennakkoluuloja joita voitaisiin hälventää ehkä tällaisilla yhteyksillä. Voitaisiin oppia paljon siitä tavasta, jolla olemme organisoituneita. No sitten lopuksi. Alden edustajan näkökohdat koulutuksesta, suoritusperusteisesta budjetoinnista. Tietysti tulosten mittaaminen on tärkeää, mutta se mitä emme halua on, että perustaisimmekö yksikön, jonka sitten täytyy tehdä työtä ja tuottaa valtavasti materiaalia, jonka se täytyy sitten myydä meille. Me haluan, että me voisimme pyytää tiettyjä tuotteita tai tuotoksia. Jos tällaisia raportteja täytyy kirjoittaa, niin täytyy jonkinlaisia analyysejä tai kun mietintöjä laatii, niin täytyy saada analyysejä, jotta voi ottaa esille asioita, joita liittyy perustana oleviin tileihin. Mitään uusia FT ei nyt tässä pyydä, mutta kyllä budjetin tarkastusvaliokunta tarvitsee tällaista palvelua. Kiitos. Tarkistukset pitää jättää viimeistään 6.3. kello 14. Aika on siis vähän. Näin voimme siirtää sitten esityslistan kohtaan 59, vastuuvapaus 2015, Euroopan unionin yleinen talous, talousarvio, EKR, esittelijänä Omar G. Madame la Présidente. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos. we would, I would like to urge yeah. you all to, <laughs> if you want Donc to leave, allons... Jos lähdette ulos, niin toivottavasti teette sen nopeasti ja äänettömästi, sanoo puheenjohtaja. No, yeah. le rapport. Arvoisa puheenjohtaja, nyt tämä mietintö, kun puhutaan EKRn vastuuvapaudesta vuodelle 2015, tämä mietintöluonnos on pitkällisen työn tulosta pikkutarkkaa pitkällistä työtä, syvältä käypää tarkkaa työtä. Olen työstänyt useita työkokouksia komission edustajien kanssa. Haluan kiittää heitä heidän käytettävyydestä, erityisesti komissaari Mitcha, jonka olen tavannut. Ja haluan myös kiittää kaikkia niitä kollegoja, jotka jo alusta asti otin mukaan tekstin laadintaan, varjoesittelijät, mutta myös lausunnonantajat ovat olleet alusta asti mukana muista valiokunnista. Useita eri kohtia. Entre les mains, je ne rentre. Teillä on tämä teksti teidän käsissänne edessänne. En en lähde käymään yksityiskohtaisesti läpi kaikkia tekemään ehdotuksia, mutta haluaisin tämän iltapäivän aikana tuoda kuitenkin esille joitakin keskeisiä kohtia, jotka sukeutuvat tästä minun mietinnöstäni. Koko ajan pitää mielessäni budjetin valvonnan ja haluan ottaa esille aivan ensimmäisenä kysymykset, jotka liittyvät eh, tilien luotettavuuteen eh, kun puhutaan rahoituksen toteutumisesta vuonna 2015, haluan muistaa, että menot kaskivat 8.11 EKRn talousarvosta. Siinä oli neljä eri toteuttamismuotoa ja te voitte huomata mietinnöstä, että minä olen erittäin iloinen siitä, kuinka paljon komissio näki vaivaa vähentääkseen entisiä rahoituksia. Sitoumukset olivat kuitenkin vielä käytettävissä ja sopimukset päättyivät ajallaan. Minä olen kuitenkin valitettavana sitä, että maksu määrärahat eivät toteutuneet vuoden 2015 aikana täysimääräisesti tilien sitten normaaliudesta, millä on erittäin surullinen siitä, että ole laskenut vuodesta 2014 3,8 prosenttia. Päinvastoin se on noussut jo muutaman vuoden aikana 25 prosenttia. Tuomioistuimen analysoimista määrärahoista ovat kuluneet materiaaliin. Jos puhumme näistä virheiden typologiasta, ne ovat samankaltaisia. Minä haluan nyt tässä sanoa komissiolle, että se olisi paljon valppaampi jatkossa näiden virheiden suhteen, koska meillä ei ole todisteaineistoa ja jos ja sääntö ei ole noudatettu, kun on kyse julkisista hankinnoista. Sitten kun on kyse takaisin perinnästä ennakkorahoituksen ennakkorahoituksessa voin todeta, että 9,6 miljoonaa euroa vastaa tätä etukäteisrahoitusta, jota oli käytetty, ja niitä on, ne on aivan väärin kirjattu operatiivisiin toimiin. Tässä kohdassa haluaisin sanoa, että komission pitäisi ryhtyä uusiin toimenpiteisiin, jotta voisi jatkossa ennakoida ja ehkäistä vastaavan tyyppisiä virheitä, koska tässä on kyse EU-kokonaisvaltaisista varoista – mutta voin sanoa, että on kuitenkin edistytty jossain määrin nimenomaan, kun on kyse takaisin perinnästä ennakkorahoituksen koroissa. Voidaan myös puhua yksityiskohtaisemmin ex ante valvonnasta, mutta tässäkin olen tilkan huolissani siitä, että yksi valvonta johti siihen, että komissiota velvoitettiin kiireellisesti korjaamaan puutteet ja tilintarkastusviraston mielestä komissio olisi voinut ja sen olisi pitänyt vähentää tätä virhemarginaaliansa 1,7 prosentin suht määrällä, jos se olisi käyttänyt kaiken käsissään olevan tiedon hyödykseen kun otamme kyseen. Sitten kun tulee vakuutukset, olen siitä erittäin iloinen, että komissio on jatkanut äh, suositusten toteuttamista, joita se sai parlamentilta, kun oli kyse eriytetyistä varaumista eikä mistään yleisistä varaumista. Ja komissio on myös tehnyt selkoa niistä toiminnoista, joihin on ryhdytty jokaisen varauman, varauksen suhteen. Kun on kyse Afrikan rauhanrahastosta, niin tästä on käyty suljetuin ovin takana käyty keskustelu. Haluan tässä kertoa, että kehitysyhteistyövaliokunta ja meidän valiokuntamme käyvät yhdessä erittäin hedelmällisen keskustelun ja siellä otettiin esille kysymyksiä, otettiin esille meidän huolenaiheemme ja saimme myös jo koko joukon vastauksia komissiolta, vastauksia, jotka ainakin minun osaltani ovat jossain määrin riittämättömiä. Minä odotan nyt ja uskon, että kollegani ovat yhtä mieltä kanssani. Minä odotan komissiolta toimintaa konkreettisesti, jotta voidaan sopeuttaa hallinto ja koordinointi ja kaikkien asianosaisten toimijoiden vastuualueet tämän asian asianmukaiseen seurantaan. Ja nimenomaan parlamentti, Euroopan parlamentilla on toimintaa, jotka on sopeutettu ja niitä pitää, ja ne pitää hyväksyä, kun on kyse takaisin perinnästä ja, ja mahdollisista parannuksista. Grand point concern... Toinen kohta, tärkeä kohta mietinnössäni, mietintöluonnoksessani halusin tuoda teille esille hyvin voimattisesti sen lähestymistavan, millä puhut, kun puhutaan tuloksista – ja miten halutaan päästä hyvään, hyviin suorituksiin ja miten sitä on tutkittu, miten voimme parantaa suoritusta ja tehokkuutta EKRn toiminnassa. Tässä on niitä lukuisa määrä, en lähde niitä yksityiskohtaisemmin tutkimaan, haluan vain korostaa sitä, kuinka tärkeää on lähteä tekemään jonkinlaista luokittelua siitä, mihin valtuuskunnat ovat törmänneet, kun ovat pyrkineet toteuttamaan hankkeita ja kuinka meillä on välitön informaatiovelvoite silloin, kun hanke on kirjattu punaiseksi kolmen peräkkäisen vuoden aikana. Ja tällöin voitaisiin tarkastella aivan vihoviimeisenä keinona sitä, että hanke keskeytetään, lopetetaan ja että rahoja sille ei enää myönnetä. Mutta pitää kuitenkin tehdä arvio mihin missä määrin oli edistytty, ja tällöin se on kaikkien EUn jäsenvaltioiden valtuuskuntien yhteisesti tekemä arvio. Ja viimeisenä asiana tässä suhteessa tämä koskettaa kaikkia eurooppalaisia poliitikkoja, se koskee aivan erityisesti EKR, kuinka välttämätöntä on yksinkertaistaa valvontasääntöjä. Se on välttämätöntä, jotta voimme vähentää virheiden tasoa ja määrää. Kolmas suuri osio mietinnössäni liittyy niihin toimijoihin, jotka tulevat ulkopuolelta ja jotka aivan yhtä, yhtä lailla osallistuvat poliitikkojen toteuttamiseen on kyse e, e, Euroopan investointipankista, eri rahastoista, on kyse eri instituutioista kansainvälisellä tasolla. Te tiedätte tästä, teillä on tästä mietintö teksti tässä. Tämä voi synnyttää jonkinlaisia valvontaongelmia, ja jos on kyse näistä trust-rahastoista tai investointipankista tai kansainvälisistä järjestöistä, niin uskon, että meidän pitää omata kaksi tavoitetta – yhä suurempi avoimuus, yhä suurempi läpinäkyvyys ja suurempi valvonta ja yhä vahvempi valvonta poliittisten tavoitteiden suhteen, koska meidän mehän, meillähän on kaikilla samat yhteiset tavoitteet, jotka olemme määritelleet täällä. Vielä lopuksi minä haluan korostaa joitakin yleisiä aspekteja, jotka ovat ehkä poliittisluonteisempia ja ne koskettavat nimenomaan Euroopan kehitysrahastoa. Me olemme täällä budjetin valvontavaliokunnassa ja meitä huolestuttaa aika lailla kysymys toteutumisesta. Ihan aiheellisesti, oikeutetusti me kysymme avun tehokkuudesta, sen tehokkuuden toteutumisesta. Ja se on välttämätöntä Meillä pitää olla yhteneväinen toiminta, kun me lähdemme toteuttamaan eurooppalaisia poliitikkoja EKRn puitteissa. Valitettavasti hyvin useissa tapauksissa olemme voineet todeta, että vaivan näkö niiden toimesta, joilla kehityspolitiikka on vastuulla, ovat joutuneet peru, vähentämään toimintamaansa, heikentämään toimintaansa, koska ovat todenneet, että muut politiikat ovat tärkeämpiä, niin sanotusti tärkeämpiä ehkä talouspolitiikka, maatalouspolitiikka, kalastuspolitiikka, voisin mainita monia muita alueita. Tässä on kyseessä todellinen välttämättömyys lähteä yhteneväisemmin toim, yhteneväisempään toimintaan ja toimia paljon kattavammin yhdessä. Haluan myös korostaa sitä, seikkaa. Kaikkihan sen tietävät ja ovat sen jo usean otteeseen sanoneet. Komissio se viime kerralla vahvisti, että tämä kehityspolitiikka kärsii myös jossain määrin erityyppisistä kriiseistä. Se voi siitä heikentyä, se voi joskus jopa olla pysähdyksissä niiden takia. Minä tulen aivan EUn äärialueelta, AKT-alueelta, silloin kun tapahtuu joku luonnon katastrofi, ilmastollinen katastrofi, ehkä jonkinlainen pyörämyrsky, joka on varsin voimakas, niin <clears throat> siinä on kyse usean, usean vuoden toiminnasta, jotka sitten myrsky repii kerralla rikki. Meidän pitää pitää mielessämme se, kuinka me arvioimme tämän kehityspolitiikan silloin, kun joku luonnonkatastrofi tapahtuu ja mitä se tarkoittaa useamman vuoden aikajanalla. Minä olen usean otteeseen puhunut komissaari Mimitsan kanssa viimeksi pari päivää sitten erässä EUn järjestämässä tapaamisessa. Tässä on nimenomaan kyse merentakaisista alueista, maista, maista ja alueista. Niillä näillä mailla on perustuslailliset suhteet EU-jäsenvaltioiden kanssa Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat, Tanska muun muassa. Ja ne kuuluvat siis eurooppalaiseen perheeseen nämä merentakaiset alueet, maat ja valtiot. Ehkä pitää olla vähän eriytynyttä lähestymistapaa, spesifistä lähestymistapaa näiden merentakaisten alueiden ja maiden kanssa. Niin kuin te tiedätte täällä te läsnä olevat, te taistelette sen puolesta, että meillä olisi hyvä instrumentti, aivan erityisrahoitusinstrumentti. Tämä on ihan legitiimiä, mutta sen avulla me jälleen kerran voisimme vähentää ää, varojen huonoa käyttöä näiden kaukaisten merentakaisten alueiden ja maiden kehitystason parantamiseksi. Sitten vielä laaja aihe kotonuun tulevaisuus. Haluan vain puhua ehkä yhdestä aspektista siinä. Minä puhuin tässä jo, tästä jo viimeisimmässä kokouksessamme. Kun puhutaan AKT-maista, aika usein unohdetaan, että yli 80 prosenttia AKT-maista ovat pieniä saarivaltioita. Totta kai on myös suuria maita Afrikasta – mutta 80 prosenttia AKT-maista, ehkä vielä enemmänkin uskoakseni, ovat pieniä saarivaltioita, kehitysmaita tai kehittymässä olevia vaita, joille meidän tarjoamat vastaukset ovat aivan erilaisia tai niiden pitäisi olla erilaisia. Ja sen takia voimme myös jatkaa tavoitteisiin pääsyä paljon nopeammin, niissä pienissä, niiden pienten saarivaltioiden suhteen kuin suurten valtioiden suhteen. Sen takia meidän täytyy kotonuun jälkeisenä aikana tajuta vähän paremmin näiden valtioiden saari, saariominaisuus. Ehkä voisimme luoda jonkinlaisia lisäfasiliteetteja näille saarivaltioille ja omata niille, luoda niille oma strategiansa. Ja vielä lopuksi maahanmuutosta muutama sana. Sehän on tietysti meidän yksi suurimmista huolenaiheistamme. Minun oma näkemykseni ja vakaumukseni on se, että kehityspolitiikka sataprosenttisesti on mukana siinä tavoitteessa, kun me pyrimme rajaamaan jossain määrin maahanmuuttoa. Mitä enemmän nämä maat kehittyvät, lähtömaat kehittyvät, sitä vähemmän on lähtiöitä. Mutta meillä pitäisi olla paljon laajempi visio. Ei ole kyse ainoastaan si- kyse siitä, että tämän politiikan avulla me voimme työstää tätä kysymystä, joka on keskeinen ja valtava. Kun me katsomme väestö politiikan kehittymistä vuoteen 2100 maailman väestö ehkä olisi kasvanut noin 12 miljardiin, ehkä enempäänkin. Afrikan äh, mantereen väestön määrä on yli 4 miljardia. Se tarkoittaa sitä, että me ylitämme 4 miljardia, se, 4 miljardilla sen. Se Nigerian väestö on jo 2100 äh, 900 miljoonaa asukasta, eli vastaa koko Afrikan mantereen väestöä vuonna 2100. Euroopan mantereella luku olisi ehkä 600 miljoonaa, eli joko se säilyy tai sitten se hiukan heikkenee noin yleisissä laskumittareissa, mutta kerron teille vain tähän, mitä on odotettavissa vuoteen 2100 mennessä. Täytyy myös muistaa ilmastonmuutos ne, joka tulee vaikuttamaan erittäin vakavasti ja tulee tietysti lisäämään, suosimaan muuttoliikesuuntaa Afrikasta Eurooppaan. Eli kehityspolitiikka, niin kuin me sitä harjoitamme, niin kuin me olemme sen laatineet ja millaiseksi me olemme sen oppineet tuntemaan, meidän pitäisi pystyä sen myötä tarjoamaan vastauksia näille mainitsemilleni haasteille. Ja ihan lopuksi, kun katsomme vähän laajemmin kehityspolitiikkaa. Me näemme, että siellä periaatteessa pilkottavat planeetanlaajuiset haasteet. Ja myös Euroopan omat haasteet tulevat kysymykseen Af- Aasiassa, Afrikassa ja Karibian alueella. On kyse ilmastosta, on kyse muuttoliikkeestä. Ja haluan vielä jälleen kerran korostaa sitä, jotta komissio ottaisi sen huomioon kotonun jälkeisessä, jälkeisellä ajalla meidän pitäisi tajuta, mikä on luonnon monimuotoisuuden, biodiversiteetin merkitys tulevaisuudessa monet lajit Afrikassa ovat jo uhanalaisia ja kehityspolitiikan avulla ehkä voimme vielä toimia, jotta voimme osallistua tähän biodiversiteetin turvaamiseen, mutta tämähän ei tietysti liity suoraan meidän budjetin valvontaan, mutta halusin mainista, mainita kuitenkin siitä. Vielä sitten tarkistusten Päivämäärä on 6. maaliskuuta, mutta minä tulen ehdottamaan kollegoille varjoesittelijöiden kokouksessa sitten vastuuvapauden myöntämistä, jotta komissio voisi sen hyväksyä. Kiitos paljon. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä valiokunta on erittäin kiinnostunut kehityskysymyksistä. Monet varjoesittelijät ovat sitoutuneet siihen sydämestään. Olen ihan vakuuttunut siitä. Sitten seuraava puhuja, edustaja Schmidt. Kiitoksia, hyvä esittelijä, hyvät kollegat. Yleensä kiitetään esittelijää ja tilintarkastustuomioistuinta. Tässä on jälleen kerran hyvin tasapainoinen ja kattava mietintö käsillä, kuten tämä pitkä alustuskin osoitti. Jälleen kerran kävi ilmi, että kehitysrahastoa epäillään tietyissä ongelmissa. Totta kai tämä, tällä on merkittävä painoarvo, kun ajatellaan, että tämä on yli 30 miljardin euron pakettia jatkuu vielä monen vuoden ajan. Tässä todella on valtavat summat veroeuroja pelissä. Euroopan parlamentilla ei edelleenkään ole sanavaltaa siihen, miten varoja käytetään, ja siksi uskonkin, että valvonta on yksi tärkeimmistä, josta meidän on keskusteltava. Kuten sanoin, tämä on tasapainoinen mietintö, mutta juuri näiden määrärahojen osalta ei käytetä selkeää kieltä. Minulla on epäilyksiä seuraavien asioiden osalta. Nämä erityisrahastot, vastuuvelvollisuus, ulkosuhdehallinnon johto, yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa, erityisesti YK kanssa. Kävin viime vuonna New Yorkissa keskustelemassa heidän kanssaan. Työsarkaa tältä todella riittää. Sitten suora budjettituki ja niin kutsutut avain tulosindikaattorit. En puhunut Mimitsan kanssa, mutta silti näistä uudelleen tai takaisin perinnöistä kyllä tuli reaktioita ja varmasti jätän tarkistuksissani selvennyksiä tähän asiaan. Me kaikki haluamme edistää EUn avoimuutta ja siksi onkin järkevää tehdä näin. Euroopan kehitysrahastot, niiden osalta merkittävää ei ole suuri määrärahojen määrä, mutta myös äh, maiden lukumäärä AKT-maita on 79. Sitten pieni määrä annetaan näille merentakaisille alueille. Tämän lisäksi tiedämme, että valtaosa määrärahoista käytetään Afrikkaan. Yli 89 miljardia euroa ja meren takaisiin alueisiin. Pienempi summa. Hyvä esittelijä. Ymmärrän oikein hyvin, että te keskitytte juuri näihin meren takaisiin alueisiin, mutta haluan silti tehdä selväksi, että tällaiset selkeät viittaukset eivät kuulu tällaisen mietintöön, jossa puhutaan näin valtavista kokonais summista. Eli tämä mietintö on varsin hyvä, mutta siitä huolimatta jätän useita tarkistuksia asioihin, jotka ovat minulle tärkeitä. Frau Kollegin Kadenbach, bitte. Kiitos seuraavaksi Kadenbach. French and already German. Nyt kun Saksaa oli ja Ranskaakin on niin jatkan englanniksi. Se on helpompaa, kuin muistioni on tässä englanniksi. No, ensin haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja esittelijää sen lisäksi omaatsia työstään. Kuten Schmidt, niin olen sitä mieltä, että tämä on hyvin rakentava mietintö, joka esiteltiin. Poliittinen ryhmäni pahoittelee, että maksuvaje 2015 johti vaikeaan budjettitilanteeseen kehitysyhteistyössä, joka haittasi rahastojen käyttöä. 483 miljoonaa, kun siirrettiin vuodelle 2016 ja arvioidut miljardia, kun maksettiin viivästyskorkoja. Huolella panemme merkille myös, että 2015 menot käsittävät kahdeksannesta kehitysrahastosta varoja, joka aloitettiin, siis joka aloitettiin, tämä pitäisi korjata 1959, se näyttää kovin pitkältä ajalta. Kaikilta osin tuemme budjetisointia niin, että de- demokraattista valvontaa ja tilvellisuutta voidaan parantaa. Myöskin avoimuutta, tehokkuutta ja näkyvyyttä saadaan lisää rahastojen käytössä. Ja myös budjetisointi johtaisi yksinkertaisempaan raportointiin ja tilin tarkastussääntöihin, että vain yksi hallintosäännöstä ja päätöksentekorakenne. Tunnustamme, että kehitysrahastot äh, antavat merkittävän panoksen perimmäisten syiden äh, torjumiseen nykyisessä ilmasto- ja maahanmuuttokriisissä. Varoja ei pitäisi käyttää väärin muihin tarkoituksiin kuin mitkä ovat määritellyt säännöksissä, kuten tehokkaat palautustoimet ja rajavalvonta. Vetoamme komissioon, jotta se varmistaa, että nykyiset synergiat unionin budjetin, EDFn ja kahdenvälisen yhteistyön välillä ovat rakentavat, jotta voidaan puuttua asioihin mukaan lukien maahanmuuttokriisin estäminen. Aiotaan aloittaa ulkoinen investointisuunnitelma Afrikkaan, jotta voidaan puuttua investoinnin pullonkauloihin. Meidän täytyy varmistaa, että on täysi tilivelvollisuus ja tilintarkastustoimistojen mukanaolo ja raportointi parlamentille. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että nykyinen sirpaloituminen välineissä kullakin on omat tavoitteensa, eivätkä liity toisiinsa, haittaa parlamentin valvontaa varojen käytöstä vastuiden identifiointia ja sen vuoksi se tekee vaikeaksi arvioida selkeästi niitä varoja, joita oikeasti käytetään ulkoisten tukojen toimiseen maahanmuutossa. Mutta kun ne kerätään yhteen, niin täytyy myös varmistaa, että suoritusindikaattorit ovat hyvin selkeät ja että varojen käyttö on tilivelvollista. Meidän täytyy myös välttää riskiä siitä, että on kaksinkertaista rahoitusta ja välitarkoituksiin meneviä vararahoja ja AKT-maat edelleen saisivat EDF-apua. Painotamme sitä, että tarvitsee säännöllisesti mukauttaa valvontaympäristö- ja riskihallintatoimintoja, jotta voidaan ottaa huomioon se, että tulee uusia tukimuotoja esille ja välineitä, kuten yhdistetyt rahoitusmuodot, erityisrahastot ja rahoituskumppanuudet muiden kansainvälisten instituutioiden kanssa ja myöskin hyödynsaajan maat, kun ne hyötyvät erilaisesta avusta. Positiivinen ehdollisuus kyllä, mutta kun asia arvioidaan, niin tehokkuuden täytyy olla tärkeä äh, muuttuja. Pidämme hyvänä, että komissio on ottanut riskin mukaan ulkoisten toimien hallinnointiin. Mitä luonnehtii se, että on hyvin sirpaleinen ja fragiili ympäristö, jossa on monentyyppisiä riskejä mailla, kun niillä on eri kehitystasoja hallinnointikehyksissä, niin tässä vaaditaan sitä, että riskit päivitetään säännöllisesti ja valvotaan. Tunnustamme myös yhteistyön Voisitteko lukea hitaammin? Pahoittelen. Tunnustamme sen myös, että yhteistyöllä on etuja kansainvälisten järjestöjen kanssa tietyillä spesifillä asiayhteyksillä, mutta on tarpeen korjata heikkoudet ja virheet, jotta unionin näkyvyyttä voidaan parantaa. Sen vuoksi EDFn tulokset täytyy olla näkyvämpiä kansalaisille. Pahoittelemme, että hankkeet, joita merentakaisissa toteutetaan, eivät ole näkyviä yleisölle. Vetoamme EIP, jotta se uudistaa due diligence-toimintasi, jotta voidaan parantaa tiedotuksen tasoa lopullisesta edunsaajista ja välttää transaktiot rahoitusvälittäjien kanssa, joilla on negatiivinen tausta avoimuuden suhteen. Ja lopulta haluamme ottaa esille jälleen kerran, että täytyy saada aikaan julkinen kriteeriluettelo EIPn rahoitusvälittäjien valinnasta. Odotamme tulevia kokouksia ja Tämän verran tältä päivältä. Kiitos. Ja, vielen dank, damit... Kiitoksia. Muita kollegoiden puheenvuoropyyntöjä ei ole. Defkosta, Defko-pääosastosta. Tervetuloa herra Tyy. Merci, madame la présidente. Je tiens à remercier le rapporteur. Euh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle tämän ehdotuksen esittelystä. Eli EKR 8.9.11 vastuuvapauden esittelystä. Tämä on tasapainon asiakirja, jossa tuodaan esille sekä EUn vahvuudet että heikkoudet ja katsotaan, millä alueella voidaan toimia paremmin. Ja kuten yleensä, komissio pyrkii kaikin tavoin täyttämään parlamentin pyynnöt. En lähde nyt käymään läpi kaikkia kohtia, vaan kaikkein selvimpiä. Tässä puhuttiin ensinnäkin näistä takaisin perintävaroista. Olisin halunnut vastata Rova Schmidtille, mutta hän ei taida enää olla paikalla. Tässä kyseessä ovat tukikelpoisuus tai päivämäärä ongelmat. Jos päivämäärä on väärin, silloin varoja peritään takaisin ja kun sitten katsotaan ex ante tarkistuksia ja virhetasoja, tilintarkastustuomioistuin havaitsi 3,8 prosentin virhetason. Tämä on varsin vakaa, vaikka se onkin hieman noussut. Tämä ehkä osittain johtuu siitä, että kolme vuotta sitten metodologiaa muutettiin. Jotkut maat ovat erittäin epävakaita tai jopa konflikti- tai sota-alueita, joilla toimimme. Ja tämä residuaali virhetaso nousee jatkuvasti. Tämä residuaalitaso, jonka komissio laskee, tapahtuu silloin, kun kaikki tarkistukset on tehty ja sopimukset on solmittu. Ja tilintarkastustuomioistuin taas katsoo transaktioiden tietyn ajan virhetasoja. Hankkeiden hallinnoijat voivat hankkeiden kuluessa kuitenkin korjata tiettyjä aikaisempia virheitä. Ja tämä on asia, johon tilintarkastustuomioistuimen tutkimuksessa pitäisi puuttua. Sellaisissa maissa, joissa tilanne on hyvin epävakaa, ei välttämättä pystytä pitämään yllä laadukkaita arkistoja, ei välttämättä noudateta hankintasääntöjä, saattaa olla petoksia ja sopimuksia annetaan omalle lähipiirille ja tämä voi aiheuttaa sitten ongelmia tukikelpoisuus, tukikelpoisuuskriteereiden osalta. Olemme laatineet ex ante arviointijärjestelmän. Se on varsin pitkälle menevä, vaikka jotakin tietoa kenties saadaan sata erä huomaamatta. Virhetaso ainakin residuaalivirhetason osalta siis vähenee. Ja valvonnan kustannukset laskevat. Ja tämä pitää siis muistaa kaikki yhteydessä. Kumppani, kumppanimaiden suhteen komissiolla on erityissuhteet, kun on kyse ex ante ex ante suhteista ja tämä on kyse silloin, tässä on kyse silloin kun valtio, jäsenvaltiot eivät itse suorita näitä maksuja kumppanimaille, vaan komissio huolehtii näiden maksujen toteutumisesta. Tässä on epäkyse ep, erittäin valitusta epäsuorasta järjestelmästä, jota valvoo komissio, ja tässä on kyse siitä kontrollin kustannuksista joka kerta, kun halutaan vähentää tai pienentää virhetasoa. Mitä tulee sitten suoritustasoon, joka otettiin esille hankkeissa, jotka ovat pysähdyksissä, niin sanotusti pysähdyksi, tai jotka me, me itse kirjamme niin sanotusti puunaisella. Meillä on hyvin tiukkaa valvontaa, monitorointia niiden suhteen. Me voimme myös ennakoivasti toimia eh, koska vuoden 2016 toimintakertomuksessa me olemme tehneet arvioinnin vuoden, vuodesta toiseen ja me paikannamme eh, keskeiset ongelmat, jotka liittyvät turvallisuuteen, kapasiteettiin tai kumppanimaiden eh, kanssa harjoitettavaan yhteiseen hallinnointiin me pyrimme ennaltaehkäisemään kriisit. Me olemme myös identifioineet punaiset ja oranssit hankkeet, joita ei ole viety loppuun. Ne ovat hankkeita, joista me emme ole päässeet tavoitteisiin, mutta tässä on aika paljon ö, muuttujatekijöitä vuodesta toiseen. 500, jos on kyse 155 hankkeesta vuodesta 2015, 146 putosivat oranssiin tai vihreän luokkaan, eli siis tilanne parani, mutta valitettavasti jotkut tippuvat punaiseen laatikkoon silloin, kun syyt ovat erilaisia nimenomaan turvallisuussyistä. Ehkä yksi kohta vielä näistä erityisrahastoista nimenomaan selkeyttääkseen ja poistaaksemme väärinymmärryksen meillä, onko meillä ulkoisia kumppaneita, ulkoista toimintaa, kun puhutaan kansainvälisistä järjestöistä tai Euroopan investointipankista järjestöistä, joiden tulee myös vaikuttaa siihen, miten eurooppalaista kehityspolitiikkaa toteutetaan ja jota pitää valvoa. Ja olemme ihan yhtä mieltä esittelijän ää, äh, esittämien ajatusten kanssa tästä kohdasta, mutta erityisrahastoista haluaisin lisätä tämän välttämättömän avoimuuden lisäksi pitäisi pyrkiä välttämään. Me olemme ihan samaa mieltä tästä. Parlamentin kanssa pitäisi pyrkiä välttämään työvälineiden sirpaloitumisesta. Me haluamme myös saada Euroopan parlamentin mukaan erityisrahastojen valvontaan. Me olemme kutsuneet jo eh, meppejä erilaisiin johtokuntiin toimimaan mukaan ja tulemme jatkossakin toimimaan näin. Me olemme ihan samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa tästä samaa mieltä. Erityisrahastoja, joita hallinnoja johtaa komissio, ne ovat alisteisia komission, komissiota ympäröivälle valvonnalle. Minä tarkoitan tällä sitä, että 2016 EFKon pääjohtaja tukki, antaa julkilausuman kaikista rahastoista, kehitysrahastoista, budjettirahastoista, erityisrahastoista, mukaan lukien ne summat rahat, joita jäsenvaltiot hallinnoivat. Erityisrahastot tullaan sisällyttämään erilaisiin blokkeihin, niihin elementteihin, jotka liittyvät tilintarkastussuunnitelmiin, jos, kun on kyse kansainvälisestä kehitysyhteistyöstä tai sitten joistakin mm, niistä toimista, joita valtuuskuntien johtajat, just valtuuskuntien johtajat ovat vastuussa, kun tekevät julkilausumia, tai siitä virhetaso tutkimuksesta – Ehkä minä aion nyt vielä lopuksi sanoa jotakin, koska tämä otettiin esille Afrikan rauhanrahastosta. Me olemme käynnistäneet toiminta ohjelman sisäinen tilintarkastus tukselta. Me olemme jo pyytäneet sen, että miten me lähdemme tarkastelemaan tätä toimintaohjelmaa tilintarkastusvirasto on sitä mieltä, että suurimmalta osalta se on lähtenyt hyvin liikkeelle. Olemme kuitenkin sitä mieltä vielä, että Afrikan unioni ei pysty tekemään itse tätä tilintekoa. Emme me pysty ottamaan varaumia täältä Afrikan rauhanrososta. Me tulemme jatkamaan valvontaa erittäin tiukasti. Pieni korjaus kuitenkin. Tilintarkastus, joka tehtiin komission sisäisen yksikön toimesta ei puhunut näiden toimintojen säännönmukaisuudesta ja laillisuudesta. Ei, ei voitu todeta mitään epätarkkuuksia tai väärinkäytöksiä. Tässä oli se sisäisestä valvonnasta ja mahdollisesta riskistä. Ongelma otettiin huomioon erittäin aikaisessa vaiheessa. Jo 2009 tehtiin muistio tästä. Afrikan unionissa uusi Uusi varainhoitoasetuskin edellytti sitä. Vuonna 2015 me olemme voineet todeta, että tätä on seurattu erittäin läheltä, valvottu erittäin tiukasti. Minä lopetan tässä vaiheessa tähän, jos se sopii teille. Kiitos paljon. Herzlichen Dank für die Stellungnahme. Kiitoksia tästä lausunnosta. Nyt olemme käyneet kaikki tämän avoimen kokouksen esityslistan kohdat läpi. Tässäkin tarkistusten jättämisen määräaika on 6.3. kello 14. Ja nyt haluaisin jatkaa koordinaattoreiden kokouksella. Pyydän kaikkia muita kuin asianomaisia poistumaan salista. Ja kiitoksia kokouksesta. Kokous päättyy. Uh,